Do we have now interpretation system? Is it okay? Is it okay? Back to normal. Okay, then again. No niin, kerran vielä. Tervetuloa hommiin takaisin. Olin juuri sanomassa, että sähkökatkon takia me joudumme lykkäämään kotiläksyjen tekoa. Ja täytyy hoitaa sitten sihteeristön kanssa kuntoon parhaalla mahdollisella tavalla. Ehkä tässä joutuu pikkusen lyhentämään tätä, näitä rästejä. Ensi viikolla Strasbourgissa kyllä te huomaatte sen sitten. Sovitaan koordinaattoriten kanssa, että saadaan kiinni kurottua umpeen tämä. No niin. Käytetäänpä nyt tämä tunti edes hyväksi jotenkin, kun meillä tässä on sen verran aikaa Yhdysvaltain oikeusministerin kanssa sydämellisesti tervetuloa Euroopan parlamentin live-valiokuntaan. Tämä on meille suuri kunnia, että olette täällä tänään. Te Yhdysvaltain, oikeusministeri, herra Erik Holder, tervetuloa. Mukana on myös Yhdysvaltain suurlähettiläs ja heidän avustajaan. Eli sydämellisesti tervetuloa myös teille. Olemme nyt täällä sitä varten, että saamme kuulla oikeusministerin näkemyksiä nykytilanteesta EUn ja USAn vuoropuhelussa ja yhteistyössä oikeudellisissa asioissa. Erittäin tärkeä toiminta-alue näinä aikoina – Euroopan parlamentti tällä kaudella, varsinkin tässä valiokunnassa, joka on erityisesti mukana tässä tiiviisti monissa tärkeissä kysymyksissä. Mukaan lukien myös käynnissä olevat PNR-neuvottelut, niin että saadaan tietosuojasta yleinen sopimus aikaan. Mutta tämä on yksi mahdollisuus myös käydä läpi sopimusten tilaa, joista on jo vuosien ajan neuvoteltu. Ja ne hyväksyttiin 2003 Euroopan unionissa. 2009 ne ratifioitiin ja ne tulivat voimaan 2010 lukien. Kyse on USAn ja EUn vastavuoroista oikeudellista apua koskevasta sopimuksesta. voimme myös keskustella näiden tärkeiden sopimusten kehityksestä, mukaan lukien myös tietoja pankkisiirroista, vastavuoroinen oikeudellinen apu, luovutus. Minä esittäisin, että tästä jotenkin selviytyisimme tunnissa, että ensin kuulemme Amerikan Yhdysvaltain oikeusministeriä 10-15 minuuttia. Sitten sen jälkeen ensimmäinen kierros puheenvuoroja koordinaattoreilta pari minuuttia. Sen jälkeen saada vastaukset oikeusministeriltä ja vielä yksi minuutti per yksittäiset jäsenet, jotka ovat erityisen kiinnostuneita ottamaan esille jonkun asian keskustelun alla olevissa asioissa. Eli ne, jotka jo haluavat puheenvuoron, tehkää tiettäväksi, kirjataan ne. Koordinaattori kaksi minuuttia ja toisella kierroksella muut jäsenet minuutti per jäsen. Se on ainoa mahdollinen keino selviytyä tästä, kun meillä on tiukka asialista ja myös vierailammekin. Olkaa hyvä. So that we can get started. Päästään alkuun, kiitos. Morning, and uh, thank you, Mr. Chairman. It is an honor to address the distinguished members of... Suomen tulkit tiedustelevat, kuunnellaanko salissa suomenkielistä tulkkausta. Mikäli kuuntelette suomenkielistä tulkkausta, voisitteko antaa pienen merkin koppiin 10, niin jatkamme välittömästi tulkkausta. Eli mikäli kaipaatte suomenkielistä tulkkausta, antakaa merkkikoppiin 10, niin jatkamme tulkkausta. Muussa tapauksessa jäämme odottamaan kuulijoita. America's law enforcement relationship with the European Union and its member states is one of my highest priorities. Now, since taking office, I have co-chaired the EU U.S. Justice and Home Affairs Ministerials uh, every six months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 Just a second, just a second. I'm going to lend my headphones to the Attorney General. Perfect. That's a cooperation translator, yes. Okay? Ein herzliches Willkommen. Ich glaube, es ist uns allen Suomen tulkit tiedostavat, kuunnellaanko salissa suomenkielistä tulkkausta. Mikäli kaipaatte suomenkielen tulkkausta, antakaa pieni merkkikoppiin 10, niin tulkkaus jatkuu välittömästi. Eli jos haluatte suomenkielistä tulkkausta, antakaa merkkikoppiin 10, niin tulkkaus jatkuu välittömästi. Muussa tapauksessa jäämme odottamaan kuulijoita. Ah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 Äh, würden Sie dort mehr Engagement zwischen USA und äh, EU äh, für richtig halten und welche Schwerpunkte würden Sie dort sehen? Thank you. For the S&D Group, señora Romero López. Gracias, presidente. Mi grupo también quiere solidarizarse con el pueblo americano por el, por el atentado de, del 11 de septiembre. Eh, y eh, queremos